We're beginning the votes. Aloitamme äänestyksen. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη... No niin, yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti Karimin mietintö liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen Roll call vote. No niin. Nimen huutoäänestys. Elintarvikeerän tunnistamismerkinnät. Peräsoforias. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Karimin mietintö. Mittayksikköjä koskevan jäsenvaltion lainsäädännön lähentäminen nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Karimin mietintö, moottoriajoneuvon sallittu melutaso ja pakojärjestelmä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Karimin mietintö, Kaperaiteiset pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Peräsufurias. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Karimin mietintö. Onko tässä ongelma? Teidänkö koneenne ei toimi? Έκθεση Karim, σχετικά με την εγκατάσταση τοποθέτηση. Äänestämme Karimin mietinnöstä. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edelleen Karimin mietintö. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteet. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Karimin mietintö. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustila, pääsy ohjauspaikoille sekä ovet ja ikkunat. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Karimin mietintö kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalousmetsätraktoreiden takaosan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Karimin mietintö. Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmisteveroäänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Karimin mietintö. Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Έκθεση Manders. Seuraavaksi esityslistalla on Mandersin mietintö. ja nimitykset ja niitä vastaavat tekstilituotteiden merkinnät. Esittelijä haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. We hebben... Kiitoksia, puhemies. Hmm Meillä on sovittu yhteinen julistus neuvoston kanssa, mutta ähm, ministeri Georgi oli eilen illalla täällä, mutta hän ei pystynyt olemaan läsnä lukeakseen tämän. Ja nyt haluan tehdä sen neljän rivin. Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen julistus. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tietoisia siitä, miten tärkeää on antaa oikeaa tietoa kuluttajille, varsinkin silloin, kun kyseessä ovat tekstiilituotteet, joissa on alkuperämerkintä. Merkinnät eivät saa olla petollisia tai väärennettyjä. Elektroninen merkintä tai FID merkintä saattaa antaa sellaista informaatiota ja se pystytään sopeuttamaan myöskin nopeaan kehitykseen. Ja me vaadimme parlamenttia, neuvostoa ja eh, komissiota silloin, kun se toimii sopimuksen 24a-artiklan pohjalta, että esitetään uudet vaatimukset tekstiilituotteiden etiketöinnistä ja sen jäljitettävyydestä. Tämä oli kaikki ja minä toivon, että ministeri voi tämän hyväksyä, eli aloitamme tästä. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kokonaisuus kaksi, se raukeaa. Ehdotus on hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Manders. Seuraavaksi äänestämme Moreiran mietinnöstä. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Edustaja Moreira, ilmeisesti tässä on suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Kiitos. Meillä on suullinen tarkistus omaan kirjalliseen tarkistukseeni, tarkistukseen 14 jossa todetaan maat, se on sana, sana countries, ehdotan, että se korvataan ilmaisulla maat ja alueet, countries and territories. Tämän tarkistuksen tarkoituksena on yksiselitteisesti se, että se tekee yhdenmukaiseksi tämän kohdan sanamuodon asetuksen otsikon kanssa. Otsikossa todetaan että poikkeukselliset kaupan toimenpiteet alueille, maille ja alueille, jotka osallistuvat tavat yhteydessä unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin. Ilman tätä korjausta olisi epäjohdonmukaisuutta asetuksen ja sen otsikon välillä. Siksi pyydän tukeanne tälle ja että hyväksytte tämän tarkistuksen. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Eh, they're not I'm sorry. Eh, we vote on... Eh, Me äänestämme tarkistuksesta 14 suullisella tarkistuksella. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Let's check. 14. I said εγκρίνεται. Tarkistetaan. Minä sanoisin, että se oli hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Εγκρίνεται. Hyväksytty, toden totta. Tarkistus 15. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluatteko tarkistaa 18? Sanoin, että se oli hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 18. Peräsuforias. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Me tarvitsemme apua tässä äänestyksessä. Jos joku siellä sanoo, että check, tarkistus, niin sen täytyy nousta seisomaan. Sitten tarkistetaan ja jos, ö, äh, äh, jos tässä on ongelma, niin sitten täytyy kreikaksi tämä sanoa minulle, jotta ymmärrän. Τροπολογίες 8 με 10. Ποιοι είναι υπέρ. Tarkistus 8-10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ei. Soka anteeksi, se on vedetty pois. 22 puolesta vastaan No niin, tarkistamme. 21 äänestys alkaa. Believe it. 22 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muutettuna ehdotus puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Edustaja Moreira on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. I have a Yes, president. Niin, puhemies. Minä pyytäisin, että lykätään lainsäädäntöpäätöslauselman hyväksymistä. Η Επιτροπή έχει κάτι να πει από αυτού. Does the commission have... Haluaako komissio ottaa kantaa tähän aiheeseen? The commission welcomes, uh, the... Komissio pitää hyvänä ehdotusta ja tarvitsee aikaa tarkistusten tutkimiseen, joka on hyväksytty ja tarvitsee aikaa, jotta parlamentti ja neuvosto voivat päästä kenties sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Meillä on nyt esittelijän ehdotus niin, että mietintö palautetaan valiokuntaan. Puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Mietintö palautetaan valiokuntaan. Esityslistalla seuraavana Höökmarkin mietintö radiotaajuuspolitiikasta. Ensimmäinen kokonaisuustarkistuksia valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22 osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 69 kahdessa osassa nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muutettuna ehdotus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätöslauselma, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Περνάμε todellisesti στην sinni esityslistalla seuraavana Kasinin mietintö, työjärjestyksen muuttaminen parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena. Hyvät kollegat, Kasinin mietintö on kyseessä työjärjestyksen muuttaminen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena. Kyse on jäsenten käyttäytymisestä suhteessa ulkoisiin intresseihin. Haluaisin korostaa sitä, että työryhmän työ meppien käytännössääntöjen suhteen ja ulkoisten intressien suhteen ei kyseenalaista sopimuksen sisältöä, johon on päästy komission kanssa ja Kasinin mietinnön sisältöä näin ollen. Tarkoitus on täydentää sitä puitetta, joka meillä on, tuomalla siihen uusia aspekteja ja vahvistaa intressiryhmien pääsyyn sovellettavia sääntöjä. Eh, pääsyyn Euroopan parlamenttiin siis. Aamen. No niin, onko valmista? Yksi viiva 13 tarkistukset puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kasinin mietintö parlamentin ja komission yhteistä avoimuusrekisteriä koskevan, koskeva toimielinen sopimus. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta seitsemän. Leikin eteen kuullut tuota ollenkaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Tarkistus 3. Peräsuforias. Äänestys päättyy. Hyvä, selvä, selvä. Uh, that's fine. So that's in green then. Uh... No niin, hyväksytty. But wasn't this approved? Was no, rejected? Okay. Ah, niin oli alkuperäinen teksti, kohta yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Kasini. Έκθεση Fox. Esityslistalla Foxin mietintö, rahoituslaitosten hallinto ja ohjausjärjestelmät. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 1-8 tarkistukset puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Loppuäänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Fox. Nyt meillä on neljä päätöslauselmaesitystä koskien vapakauppasopimusta Intian kanssa. Tarkistus seitsemän, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Kahdessa osassa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9, nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10, kohta kohdalta, nimenhuuto äänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Kohta kohdalta. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, yksi henkilö. Viilenskö siellä oli? Varapuhemies, olkaa hyvä. Mitä minä sanoin? You want to change your vote and put a plus on it? Niin, niin, pitäisikö tässä olla plussa? Olkaapas hyvä. And four. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. Πέρα I want you to stand up and green it, Mr. Pro. Haluan, että noste seisomaan ja sanotte tämän vielä kreikaksi. Κλείσει, άρχεται η No niin, nimenhuuto äänestys 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, nimenhuuto, äänestys, loppu, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon laatioille. Esityslistalla seuraavana äänestys neljästä päätöslauselmaesityksestä EUn ja Japanin kauppasuhteista. Tarkistus yksi kohta kohdalta. Ei, vaan kohta kaksi. vaan teillä on puheenvuoro. Kiitos, herra puhemies. Tässä tarkistuksessa Euroopan kansanpuolue pyytää, että poistetaan sana strongly kohdasta kaksi. Toivon, että kukaan ei vastusta sitä. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Onko vastalauseita tälle suulliselle tarkistukselle? Άρα ψηφίζουμε την παράγραφο 2 με την προφορική... No niin, äänestämme kohdasta 2. Näin suullisella tarkastuksella muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esityslistalla seuraavana arsenismietintö, mietintö metsien suojelu varautuminen ilmastonmuutokseen. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 25 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Me tarkistamme toisen osan 25. Hyväksytty. Kohta 36. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Arsenis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä en voi kuvitella, että jollakulla tässä salissa oli jotakin sitä vastaan, että kiel äh, rakennetaan, ryhdytään toimiin tahallisten metsäpalojen toteutumista vastaan. Tämä on hyvin tärkeää kautta Euroopan. Ja se, mitä nyt sanotaan kohdassa 36 ja 40 osassa ja 27, on, että pyritään varmistamaan laillisuus, että taistellaan rikollista toimintaa vastaan metsissä Euroopassa. Ja haluaisin, että, että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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, 37 kohta, nimenhuuto, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 71 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72. Neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistetaan toinen osa. Peräsuforias. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmasosa puolesta. Kolmasosa vastaan. Tarkistetaan. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. H kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Peräsuforjes. Äänestys päättyy. teen. Τρίτο μέρος, third part. Τρίτο μέρος, υπέρ. No niin, kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Esityslistalla Albertinin mietintö Euroopan parlamentille esitetty neuvoston vuosittainen selvitys yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista vuonna 2009 2025 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi Haluaako joku puheenvuoron? Mr. President. Puhemies, kun te nyt nautitte siitä, miten käsittelette hyvin epäautoristisesti tätä tapaa, jolla pyydätte äänestysten tarkistuksia. Ehdotaisin kuitenkin, että, olisi, että jos olisi hiukan hitaampi, niin tulkkaus pystyisi pysymään teidän ilmoitustenne perässä, jolloin voisimme äänestää hiukan paremmin ajanmukaisesti. Te olette siis hiukan liian nopea. Thank you, Mr. Schuster. Kiitoksia. Tästä puheenvuorosta mieleni jäi se, että hyväksytte nämä minun epäortodoksiset tapani. Okei. Okay. Tropologia 2. Iper. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme. Numero kolme. Tarkistus kolme. Peräsufuries. Äänestys päättyy. Hylätty. Albertini ehdottaa suullista tarkistusta, joka käsittelee kohtaa 33. Olkaa hyvä. Citi è inserito nella... Niin, en tarvitse yhtä mikään lainaamiseen tässä. Tämä on jo tässä lausunnossa. Υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτή την τροπολογία? Όχι. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei näyttäisi vastustavan. Äänestämme 33 suullisella tarkastuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 38 kohta kohdalta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus, joka käsittelee tarkistusta 7. Suullinen tarkistus Albertinilta. Tämä siis koskee tarkistusta Olkaa hyvä, Albertini. Caso è inserito ne... Myöskin tässä tapauksessa teillä on teksti edessänne äänestyslistalla vain yksi kommentti siitä. Kyseessä on Bahrainia, Bahrainin tapaus, tapahtumat. No, that's uh, Miss Albertini. Edustaja Albertini, suullinen tarkistus tarkistuksen 7 kohdan 45 jälkeen on kyseessä. No niin, minä luin väärin. Eli kyseessä on se, että poistetaan sana Makedonia, jotta kun ilmeisesti ähm, loukataan esimerkiksi presidentin tunteita, eli sanotaan, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia – Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näyttäisi vastustavan. Äänestämme näin puolesta. I'm sorry. fini per. Puolesta äänet. Yeah, it's 40. Yeah, it's over 40. Entäks, έχουμε Ara apuriptete. No niin, 40 henkilöä vastustaa. Suullista tarkistusta ei voida ottaa äänestettäväksi. Me äänestämme tarkistuksesta seitsemän ilman suullista tarkistusta. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Perusuforias. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. EPP, nostakaapat kädet korkealle. Eli yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme ja neljä raukeavat. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin. Thank you. I have to echo Mr. Chich- niin, Haluaisin palata siihen, mitä herra Chisestä sanoi aiemmin. Tulkintat ovat meille mahdollisuuden äänestää vastaan, kun te olette jo sanonut hyväksytty. Kun me emme pysty puhumaan kreikkaa, näyttää siltä, että sitä nyt, nyt vaaditaan parlamentin jäseniltä. Pyytäisin, että hiukan hiljentäisitte vauhtia. Niin, kyllä. Me meiltä vaaditaan kreikan kielen taitoa. Se on vastaukseni. Now listen. No kuunnelkaapa minä voin kyllä vetää tämän äärimmäisen hitaasti, mutta minä en joka kerta lähde muuttamaan tapojani. Niin kuin tiedätte, tulkeilla on edessään äänestyslista. Jos ei ole, niin pitäisi olla. Se ei riipu siitä, kuinka nopeasti tai hitaasti puhemies ääntää kieliä ja numeroita. Tulkeilla on edessään lista. Yritän olla hieman hitaampi, jos tämä helpottaa heidän työtään. Sopiiko näin? Kiitos, sanoo tulkit. Yes, Mr. Niin, Dartmouth, olkaa hyvä. Can hear you. Sorry, Mr. Chairman. Herra puhemies, te puhutte hyvää englantia, kuten olette osoittaneet usean otteeseen. Miksi te sitten jatkuvasti sekoitte Tropologia 14. Tarkistus 14. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 85. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Albertini, olkaa hyvä. Go ahead. Chiedo scusa, non vorrei sbagliarmi, ma... Olen pahoillani. Haluaisin todellakin olla nyt asiasta varma. Minusta tuntuu, että me emme ole äänestäneet kohdan 68 suullisesta tarkistuksesta. Me hyppäsimme tämän suullisen tarkistuksen yli, sen mainitsin jo aikaisemmin, kun kyseessä oli Bahrainin hallinnon tuomitseminen. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi äänestää siitä. Vastauksena on se, että meillä oli 13 ja 18 ja alkuperäinen kohta, jo, joissa sitten suullinen tarkistus hylättiin. Kohta 85 osissa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Engrinete. Trito meros με όνομα... Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Puolesta arvoisa uh, um, Puhemies, halusin tukea herra Albertinia. Minusta me voisimme äänestää hänen suurista tarkistuksestaan lisäyksenä kohtaan, josta jo äänestettiin. Olisi myönteistä, jos tämä talo tuomitsisi sen, mitä Bahrainissa tapahtuu, ennen kaikkea ajatellen kuolemantuomioita. I, I Mr. Svoboda, olkaa hyvä. Uh, I, think uh, Niin, minä haluan tukea tätä, koska täytyy olla niin, että oli virhe joko äänestyslistalla tai siinä, miten, miten me äänestimme, koska vallitsi niin suuri yksimielisyys tästä asiasta, että olisi outoa, jos tämä asia ei sisältyisi tähän päätökseen. Ja varmastikin tästä voitaisiin äänestää lisäyksenä tai omana kappaleenaan. Um, I think that's uh, fair enough. Vaikuttaa oikeudenmukaiselta. Me äänestämme suullisesta tarkistuksesta, jonka Albertini esittää lisäyksenä kohtaan 68, näin muutettuna muilla tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? No. Ei näyttäisi vastustavan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Albertini. Koltieri, σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής Kualtierin mietintö, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen. Per. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13, 22, 27, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tartus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä. Nimen huutoäänestyksellä. Vielä kerran. Puolesta, vast, kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Peräsufurias. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 26. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 6. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Peräsufurias. Äänestys on päättynyt hylätty. Seitsemän nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Peräsufurias. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15, 21, 28, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus ei. Nyt menet 17. Tarkoitus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksantoista on rauennut, sovitettu pois.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 Dramaattiset tabu, tapahtumat Libyassa johtavat siihen, että tiettyjä sanoja on lisättävä kolmannelle riville. Toimet äh, paikan päällä vaaditaan myös välitöntä humanitaarista apua Misrataan ja muihin väestökeskittymiin erityisesti meriteitse. On huolissaan lisääntyvästä uhrien määrästä Libyan konfliktin takia – Um, herra Lisek, suullinen tarkistus on rauennut, koska me hyväksymme äh, tarkistukset, jotka koskevat kohtaa 71, ja näin äh, tämä kohta on muuttunut. No niin, nyt. Ja nyt on herra Gualtieri 78 kohtaan suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Okay. The oral amendments read as follows. Suullinen tarkastus seuraavan tapaan. Alkuperäinen teksti tunnustaa sen, että NATO muodostaa kollektiivisen puolustuksen perusta niille jäsenvaltioille, jotka kuuluvat siihen. Ja tässä lisäys ja ulottuu ylitse jäsenvaltioittensa ulottuvuuden. Onko huomautuksia? Vastustaako joku? Ei näytä olevan. No niin, äänestämme 78 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 88, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. niin meidän pitää näyttää sillä, että tarkoitus 12 jää äänestämättä. Tarkoitus 12 äänestämme vielä sitä, kuka on puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No niin. Ja nyt sitten äänestys, loppuäänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sydämiset onnittelut, herra Gualtieri. Hyvät kollegat, Puhemies, minulla on työjärjestyspuheenvuoro seuraavasta mietinnöstä, joka on Munis de Urgisan mietintö. Toivottavasti äänsin tämän oikein. 167 säännön mukaisesti nimenhuutoäänestyksistä haluan vielä käyttää puheenvuoron. Arseniksen mietintö 25 tarkistus. Yksi kollegani pyysi nimenhuutoäänestystä, koska hän katsoi, että tämä olisi ollut tärkeää ja te myönsitte tämän. Mutta säännöissä tästä ei mainita, ettekä pyytäneet parlamentin hyväksyntää. Teillä on nyt ollut tänään aika epäortodoksinen lähestymistapa, jonka me olemme hyväksyneet. Pyytäisin, koska tämä on tärkeää minulle henkilökohtaisesti, pyytäisin, että te myöntäisitte tässäkin mahdollisuuden käyttää nimen huutoäänestystä kaikissa tarkistuksissa samalla perusteella kuin e, aiemmin mainitulle herralle. Hyvät kollegat, nimenhuutoäänestyksen myöntäminen tai myöntämättä jättäminen on sääntöjen ja käytännön mukaisesti puhemiehen käsissä joka kerta. Puhemies saattaa hyväksyä sen, jos hänestä tuntuu siltä, että se ei keskeytä istuntoa tai jossa on monia, tai hän saattaa kysyä myöskin salin mielipidettä asiasta. Ei olemassa mitään erityistä sääntöä asiasta, haluan tehdä tämän selväksi kaikille. Niin, että tässä nyt on mitään ennakkotapauksia, joita ei ollut tarkoitus asettaa, tehdäkään. Olosuhteissa, herra Schulz, näissä olosuhteissa minulla ei ole mitään sitä vastaan, että hyväksyn teidän pyyntöne tässä tapauksessa, mutta haluaisin pyytää, että jäsenet eivät väärinkäyttäisi tätä mahdollisuutta, koska jos teette niin, puhemies tulee joka kerta kysymään salin mielipiteen ja silloin syntyy turhaa äh, jännitettä. Niin pyytäisin, niin nyt käydään sitten jokainen kohta lävitse nimenhuutoäänestyksellä. Niin, numero tarkoitus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26, tarkistus 6, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 kahdessa osassa. Nimenhuutoäänestys ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 38 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja nyt tulevat äänestysselitykset.